Iniziamo i nostri lavori che oggi non sono. No niin, aloitetaanpa työt. Ne eivät tänään ole kovinkaan raskaita. Aluksi kerron teille koordinaattoreiden suosituksista. Sitten meidän on tehtävä päätös komissaariehdokkaan kuulemisesta, joka tulee vastaamaan siis meidän toimivaltuusasioistamme ja siitä, kuinka me osallistumme mahdollisiin kuulemisiin. Meillä on esittelijä, joka kertoo tästä ja sitten puhumme Kosakin viimeisestä kokouksesta – Eurooppa-kysymyksistä kansallisten parlamenttien kanssa ja Macmillan Scott kertoo näistä asioista. Ja lopuksi meidän täytyy puhua yleisesti. Ah, tämän jo sanoinkin. Ei muuta. Ei täällä muuta olekaan, eli työtaakka ei ole suuren suuri. Aluksi siis lähdemme liikkeelle koordinaattoreiden suosituksista. 19. Kymmenettä oli edellinen kokouksemme ja päätimme tuolloin, että emme laadi lausuntoa vuoden 2008 vastuuvapaudesta, mutta eilen val- valiokuntakokouksen jälkeen, pitkien keskusteluiden jälkeen pääsimme seuraavaan tulokseen. Nimitämme esittäjän, esittelijän rahoitus järjestelmän valvontaan. Tämä on Ekonin lausunto. Tiedätte, että se tulee viisi mietintöä ja me ehdotettiin, että me laatisimme ainoastaan yhden lausunnon. EPP pyysi saada tämän lausunnon. Se on yhden pisteen arvoinen. Sitten nimitettiin esittelijä Juri valiokunnan mietintöön lausuntoon, joka, joka koskee komission parempaa lainsäädäntöä. Tässä käytiin hieman keskustelua ja sanottiin, että tämä voisi näyttää ensin siltä, että tämä kuuluisi yksinomaan juri valiokunnan toimivaltuuksiin, koska tämä koskee lainsäädäntöä. Mutta koska Lissabonin sopimuksessa esitetään kysymys siitä, että parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä tehostettaisiin valvontaa, erityisesti mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen suhteellisuuteen, niin äh, juurivaliokunta kokoontuu 10. päivä tätä kuuta ja ehkä sen jälkeen me voisimme sitten katsoa, puutummeko tähän asiaan tai muuten luovumme tästä, mutta heidän mietinnöstään tiedämme sitten, kuuluuko tämä asia meidänkin toimivaltuuksiimme. Tämä olisi yhden pisteen arvoinen, mutta ehkä tähän ei tarvitse ryhtyä lainkaan. Ja kuten yleensä, valiokunnassa tulisi olla yksi jäsen, joka keskittyy käsittelemään tasa-arvo kysymyksiä naisten ja miesten välillä. Ja tässä ehdotettiin, että Gurmai nimettäisiin tässä vastuuhenkilöksi. Samoin päätettiin ehdottaa teille, että kuultaisiin 2020-2030 pohdintaryhmän puheenjohtaja Felipe González Marcosia. Ja samoin pyy- pää- päätettiin hyväksyä tutkintavaliokuntien toimia koskevia, koskevia pohdintoja. Sosialistit tuottavat tämän ja tämän kolmen pisteen arvoinen esittelen rooli. Samoin tulisi nimittää esittelijä parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen laatimiseen. Tämä on kahden pisteen arvoinen. Samoin päätettiin laatia oma mietintö eurooppalaisen ihmisoikeusperuskirjan laatimiseen. Siis päätettiin, päätettiin pohtia sitä, milloin ja miten tähän liityttäisiin. Tämä olisi siis vapaaehtoista ja sosiaalidemokraatti pyysi saada tämän itselleen. Tämä on kahden pisteen arvoinen. Valiokuntien puheenjohtajilta on tullut kirje, jossa pyydetään pohtimaan työjärjestyksen kohtia 27 ja 8 koordinaattorit pyytävät, että puheenjohtaja vastaisi näihin varsin yksinkertaisiin kysymyksiin. Ja samoin ehdotetaan samaa, mitä tulee puheenjohtajakokouksen 7.5. tekemiin päätöksiin ja pohdintoihin. Ehdotamme myös, että kuulisimme ulkoasiasta vastaavaa komissaaria, ja, joka samalla on siis komission varapuheenjohtaja kun otetaan huomioon, kuinka tärkeä tämä rooli on. Samoin keskustelimme siitä, voitaisinko valiokunnan rahoja ja varoja käyttää komparatiivisen tutkimuksen laatimiseen liittovaltioiden vaalijärjestelmistä. Yksi varauksista, joita Saksan perustuslaki tuomioistuimella kesäkuussa oli. Viitaten unionin demokratiapiirteisiin, niin mielestäni se olisi järkevää, ei niinkään viitata tässä vaalijärjestelmin yksittäisissä valtioissa sinänsä, vaan liittovaltiojärjestelmiin ja tutkia niitä. mitä tulee sitten tähän eurooppalaiseen ihmisoikeussopimukseen liittymiseen. Tästähän puhuttiin ja tästä ehdotettiin kuulemisen järjestämistä myöhemmin päätettävässä aikataulussa. Toisella vuosipuoliskolla käymme sitten Unkarissa silmällä pitäen Unkarin puheenjohtaja kautta. Ja lopuksi ehdotetaan valtuuskunta vierailuja kaikkiin Euroopan unionin maihin viiden vuoden kuluessa. Joistakin maista lähdettäisiin liikkeelle jo ensi vuonna, jotta voitaisiin tarkastella kulttuuria, poliittisia kysymyksiä näissä maissa, kaikkein tärkeimpiä näkökohtia niistä, koordinointia, demokratiaa, suverenisuutta ja niin edelleen. Ensi vuonna olisi tarkoitus käydä UKssa, Puolassa, Italiassa ja Saksassa. Totta kai te voitte vielä vaikuttaa siihen, missä käydään. Ja jos vaikeuksia ei ole ja nämä ehdotukset hyväksytään, niin näin sitten toimitaan. Jos ei ole mitään kysyttävää, niin äh, valiokunta varmasti on yhtä mieltä. Sitten seuraava kohta, joka koskee komissaarin kuulemista. 19.10. aloitimme jo keskustelut tästä. Torskovski valittiin tähän vastuutehtävään ja kollega Duff samoin koko kuulemismenettelystä vastaavaksi henkilöksi tai menettelytavoista vastaavaksi. Mutta aikataulu on hyvin tiukka. 25. marraskuuta, 4. joulukuuta ovat päivämäärät, eli tässä täytyy toimia äärimmäisen nopeasti. Ja toinen ongelma koskee valiokuntien puheenjohtajakokousta. He ehdottavat, että kaikille komission ehdokkaille käytettäisiin yhtenäistä kyselylomaketta kuitenkin niin, että jotkin kysymykset voitaisiin korvata spesifimmillä kysymyksillä, joihin komissaari ehdokas sitten joutuisi vastaamaan. Varmasti olette saaneet nämä kyselykaavakkeet. Ne ovat puheenjohtajakokouksen laatimia. Näistäkin voimme keskustella. Nyt pyytäisin että Skovski käyttäisi puheenvuoron. Uh, Ensinnäkin en halua toistaa sitä, mitä puheenjohtaja juuri sanoi, mutta aikataulu on todella tiukka. Meille kerrottiin, että meidän oli määrä valmistautua tähän keskusteluun jo viime viikolla, kun suurin osa meistä ei ollut paikalla. Eli meillä ei ollut aikaa varsinaisesti keskustella tästä ja kun valmistelimme näitä viittä painopistealuetta, niin minulla oli mahdollisuus ottaa joihinkin teistä yhteyksiä. Toivon mukaan keskustelua voidaan käydä tänään ja lyödään lukkoon yhdessä nämä painopistealueet. Jos nyt palataan sitten kysymykseen näiden kuulemisten järjestämisestä ja kysymysten esittämisestä ehdokkaille. No, tästä keskusteltiin jo viime vaalikaudella. Andrew Duff johti tätä keskustelua ja me päädyimme viiteen kysymykseen jokaiselle komission jäsenehdokkaalle kirjallisia kysymyksiä, jotka jokainen valiokunta esitti. Tänä vuonna, kuten puheenjohtaja sanoi, niin käytiin keskustelua siitä, että olisi yksi kyselykaavake. Tämä on kiistanalainen asia Joillakin oli eri mielipiteitä tästä, mutta aikapaineiden takia puheenjohtajakokouksessa tehtiin, tehtiin sellainen päätös, että laaditaan viisi identtistä kysymystä, joita kaikki valiokunnat sitten käyttävät. Ne ovat teillä siellä papereissanne. Ja nämä viisi kysymystä, ne ovat suht avoimia kysymyksiä. Ne Ensimmäinen käsittelee komission jäsenehdokkaan pätevyyttä. Muut kysymykset sitten puuttuvat toimielinten välisiin asioihin, komission ja parlamentin välisiin suhteisiin. Ja sieltä löytyy myöskin avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät komission jäsenen prioriteetteihin. Koska meistä kaikki eivät ole tyytyväisiä tähän ratkaisuun, niin me etsimme kultaista keskitietä, jonka mukaisesti jokainen valiokunta voi sitten liitteenä tähän viidenteen kysymykseen laittaa omia painopistealueitaan eli, ja suosituksiaan. Meidän täytyy päättää siitä, haluammeko me puhua painopistealueista vai suosituksista. Minä puollan painopistealueita, mutta tietenkin tästäkin voidaan keskustella. Sellaisessa valiokunnassa, jossa käsitellään lainsäädännöllisiä asioita, niin siellä on ehkä helpompi laatia suosituksia, joihin liitetään selkeät aikataulut ja niin edelleen. Mutta me voimme itse päättää, mitä me haluamme tehdä, suosituksia vai painopistealueita, jotka sitten liitetään tähän viidenteen kysymykseen. Aikataulu on todella tiukka, koska kaiken tulisi olla valmiina tämän viikon loppuun mennessä. Eli kuten puheenjohtaja sanoi, niin meidän täytyy toimia tässä aika lailla nopeasti. Sitten tietenkin liittyy ongelma itse kuulemisten järjestämiseen ja Andrew varmaankin tulee sitten puhumaan tästä hieman syvällisemmin koska tähän liittyy se ongelma, että on hyvin hankala järjestää kuulemiset niin, että ne saadaan ennen joulua vietyä läpi, eli osa saattaa siirtyä tammikuulle, mutta tämä on sitten asia erikseen. Eli jos nyt palataan näihin painopistealueisiin, ne on nyt teille jaettu, eli hyvin lyhyesti käyn nämä läpi. Ja tähän liittyy se ennakkoehto, että meillä ei ollut keskustelulle aikaa valmisteluvaiheessa, eli tämä on vain minun panokseni pohja keskustelulle, mutta tietenkin olen täysin valmis tekemään tähän muutoksia, jotta me voimme sitten viikon loppuun mennessä jättää tämän käsiteltäväksi. Mutta vielä viimeisen kerran muistan teitä siitä, että aikataulu on todella tiukka. Eli ensimmäinen kysymys prioriteetti numero yksi. Tämä liittyy EUn ulkopolitiikkaan ja siihen, miten parlamentti voi valvoa Euroopan ulkosuhdehallintoa sellaisena, kun siitä puhutaan tässä mietinnössä, jolla tämä ulkosuhdehallinto on perustettu. Lissabonin sopimuksen uudistukset, suhteet kansallisiin parlamenttiin näiden uusien mekanismien valossa uudet Lissabonin sopimuksen mukanaan tuovat menettelyt, jaettu toimivaltuus, kansalaisten aloite ja siirtymälausekkeet. Siis tässä on sopimuksen täytäntöönpanosta kyse. Kolmanneksi Tukholman ohjelma. Neljänneksi siellä puhutaan vaalilaista ja mahdollisesta tulevasta harmonisoinnista jotta parannettaisiin kansalaisten aktiivisuutta Eurooppa-vaaleissa. Puheenjohtajakin puhui tästä ja kun tästä sitten laaditaan kertomus, joka todennäköisesti komissio, toivon mukaan komissio maksaa. Ja me tulemme tätä varmaan tällä vaalikaudella käsittelemään syvällisemminkin. Ja sitten viides painopistealue. Minulla on tästä paljonkin ajatuksia, koska olen puhunut useamman kanssa – tässä on kysymys siitä, että parlamentti harjoittaa toimivaltuutta, jonka mukaisesti se voi pyytää komissiolta laki, lain laatimista. Eli tämä vahvistaa meidän asemaamme käytännössä. Eli nämä ovat ne viisi ehdotusta ja nyt meidän tulisi varmaan keskustella näistä. Ensinnäkin meidän täytyy tehdä päätös siitä, haluammeko me painopistealueita vai suosituksia haluammeko me liikkua yleisellä tasolla vai mennä hieman enemmän yksityiskohtiin. Eli olen täysin avoin teidän mielipiteidenne suhteen, koska kuten sanoin, niin puheenjohtajakokouksessa tehdyt päätökset, niiden mukaisesti me voimme tehdä jommin kummin, joko suosituksia tai painopistealueita. Me voimme olla hieman yksityiskohtaisempia, puhua aikalinjoista ja niin edelleen. Ja sitten myöskin sisältökysymys olemmeko me samaa mieltä siitä, että nämä ovat meidän kannalta niitä tärkeimpiä painopistealueita ja myöskin täytyy tehdä päätös siitä, mihin järjestykseen nämä tulisi laittaa, koska esimerkiksi Lissabonin sopimukseen liittyvä kysymys, ehkä se tulisi laittaa ykköseksi ja ulkosuhteet kakkoseksi, mutta tästäkin voimme keskustella. Eli meillä varmaankin on aikaa nyt sitten käynnistää tämä keskustelu siitä, miten meidän valiokuntamme tämä koko kuulemisen näkee ja minkälaisia kysymyksiä me haluamme komission jäsenille esittää. Ennen kuin käynnistetään keskustelu, niin ehkä on hyvä, että tarkastelette näitä avoimia kysymyksiä, joita teiltä sieltä paketista ne löytyy, jotta me tiedämme, mitä ne viisi ensimmäistä esitettävää kysymystä ovat, koska neljä ja viisi nimenomaan käsittelevät komission jäsenen näkemyksiä näihin painopistealueisiin liittyen ja kaksi ja kolme liittyvät komission jäsenehdokkaan käsitykseen näistä suhteista eri toimijoiden välillä. Kiitos. Grazie al nostro relatore e adesso apro la discussione. Kiitos esittelijälle. Nyt aloitan keskustelun tästä aiheesta. Duff. Uh, chairman, uh, Puheenjohtaja, kiitos ensin tästä aikataulusta. Lehdistössä sanotaan, että tämä nimityspaketti olisi saatava sovituksi erityishuippukokouksessa todennäköisesti 12. päivä tätä kuuta, mutta mahdollisesti jopa aikaisemmin. Ja sen jälkeen puheenjohtaja Barroso vaatisi jonkin verran aikaa, jotta hän voisi sitten jakaa komission salkut. En minä usko, että tätä kovin nopeasti voidaan hoitaa. Toki minua miellyttää siis, että se olisi nopea, mutta epäilenpä, että asia ei nyt ole näin yksinkertainen ja helppo kuin me oletamme. Parlamentti voi lähettää nämä kyselylomakkeensa vasta sen jälkeen, kun puheenjohtaja Barroso on esittänyt ehdotuksensa salkkujen jaosta. Sen jälkeen, kun me olemme sitten lähettäneet tämän kyselylomakkeen, niin komission ehdokkaat tarvitsevat vähintään vuorokauden, että he voivat vastata näihin kysymyksiin. Jotkut komission ehdokkaat voivat varmastikin olla nopeampia ja saavat nopeammin apua valmistellessaan näitä vastauksia. Mutta jos me haluamme kunnioittaa tämän prosessin uskottavuutta ja vakavuutta ja näiden kuulemisten luotettavuutta ja uskottavuutta, niin kyllä se vaatii huolellista valmistautumista sekä parlamentin että komission puolesta. Vastaukset tähän kyselylomakkeeseen on käännettävä kaikille kielille, eikä tämäkään ole helppoa ja nopeaa. Joten minä olettaisin, että emme voi käynnistää näitä kuulemisia – ennen joulukuun Strasbourgin viikkoa. Emme ainakaan voi viedä niitä päätökseen ennen joulua. Ja on tärkeää, että me kykenemme sitten viemään ne päätökseen tammikuun alkuun mennessä. Ja että koko komissio saataisiin hyväksyttyä. Tavoitteena on 20. tammikuuta Strasbourgissa. Haluaisin myös painottaa, että vaikkakin meillä voisi olla kaksi kuulemista rinnakkain, niin se ei ole ihanteellinen asetelma parlamentin ja lehdistön täytyisi voida kyetä seuraamaan kaikkien 26 ehdokkaan kuulemisia. Joten rinnakkaisten kuulemisten järjestäminen rikkoisi tätä mahdollisuutta äh, maksimoida mahdollisuutta seurata. Mitä tulee sitten valiokunnan äh, prioriteetti luonnoksiin, joita Rafael tässä juuri käsitteli, niin asia, jota tässä ei ole huomioitu, on komission, vas, vastuukomission yes. toimielinten välisistä suhteista vastaavan komission jäsenen vastuuta liittyen julkisiin eh, informaatiokampanjoihin. Komission jäsen Wallström on todellakin painottanut hänen pyrkimyksiään saavuttaa kansalaiset ja saada heille välitettyä informaatiota EU-sta ja tehdä yhteistyötä komission ja parlamentin kesken ja sitä kautta pyrkiä parantamaan avoimuutta ja meidän profiiliamme. Joten minusta meidän pitäisi lisätä tähän kysymys ehdokkaan ajatuksista tällaiseen asiaan. Mitä sitten tulee tähän asiaan numero neljä, joka on parlamentin vaaliuudistus? asia, johon olen sitoutunut vahvasti. Minusta on kuitenkin tärkeää, että me liian tarkkaan lähde kuvailemaan tässä vaiheessa tätä asiaa. Tämä vaatii vielä paljon konsultointia kansalaisjärjestöjen kanssa ja kansallisten parlamenttien, poliittisten puolueiden ja muiden kanssa, jotta voisimme ylipäätään nähdä, onko mahdollista saada aikaan konsensusta tästä hyvinkin herkästä aiheesta. Joten tässä voisi olla tällainen enemmän vapaa kysymys siitä, miten tärkeänä komission jäsen pitää tätä parlamentille tärkeää vaaliuudistusta. mutta minusta meidän ei täydy olla liian tarkkoja tässä tai yksityiskohtaisia. Mutta multa osin minä hyväksyn tämän luettelon asia viisi pitäisi korvata kysymyksellä tästä tiedotusongelmasta. Sì, prima di dare la parola Hyvä. Ennen kuin annamme puheenvuoron eteenpäin Stegille, niin haluaisin kertoa siitä, että meidän täytyy tehdä päätöksiä tässä oikeastaan ennen kuudes, kuudetta päivää tai tämän viikon loppuun mennessä, mutta tiedoksemme on tullut, että puheenjohtajakokous voisi antaa tämän kaavakkeen komission ehdokkaille silloin, kun kollegio on saatu kokoon tai ehkä jo aikaisemmin 30. marraskuuta alkavalla viikolla. Näin meille on kerrottu. Järjestäjui seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää herra Traskovskia. Hän kertoi meille kattavasti näistä kysymyksistä, kysymyskaavakkeista. Tämä on hyvä pohja, kun tutkimme komission jäsenehdokkaiden soveltuvuutta. Ensin kuitenkin pohdin puheenjohtaja sitä, että pitäisi tietää, että kun komission jäsenehdokas tulee valiokuntaan, tutkitaanko hänen pätevyyttään vai hänen tavallaan hallitusohjelmansa, koska kyseessä ovat kaksi eri asiaa. Olisi hyvä tarkentaa hieman varovaisuuden nimissä, aivan kuten täällä sanottiin, että me todella pohdimme sitä, onko komission jäsen mahdollisesti pätevä ei niinkään hänen ohjelmaansa siitä, mitä kaikkea hän tulee tekemään. Emme odota saavamme häneltä vastauksia kaikkiin poliittisiin kysymyksiin, jotka koskettavat meidän valiokuntaamme. Eli tässä tarvitaan nyt var- varovaisuutta kysymysten suhteen, jota voimme esittää. Liittyen näihin kysymyksiin mielestäni on tärkeää tehdä myös toinen pohdinta. Eli se, että kun kerran, silloin kun tiedämme, kuka on henkilö, joka tulee komission jäsenehdokkaana tähän valiokuntaan, niin monet pätevyyskysymykset voisivat olla paljon tarkempia. Kansalliset eh, ehdot, hänen suhtautuminen tiettyihin kysymyksiin, hänen henkilökohtainen historiansa ja taustansa tuovat meille lisää tietoa siitä, mihin asiaan meidän kannattaa puuttua. Eli tiedämme tarkemmin, mitä tietoa meidän täytyy käyttää hyväksemme, jotta voimme täydentää kysymyksiämme entistä paremmin. Voi olla henkilö, joka tulee maasta ja saattaa olla euroskeptinen, tai toinen, joka tulee federalistisesta järjestelmästä, tai tässä nyt tuon esiin hieman provosoivasti kaksi ääriesimerkkiä, mutta tätä täytyy siis tarkentaa. Ja sitten konkreettisesti näistä kysymyksistä. Jotkin pohdinnat ovat mielestäni välttämättömiä. Ensinnäkin komission jäsenehdokkaalta ehdokkaalle täytyy esittää soveltuvuuskysymys henkilökohtaisesti liittyen siihen, kuinka hän voi riippumattomasti harjoittaa komission jäsenen virkaa riippumatta omasta maastaan tai hallituksestaan. Eli hänen eurooppalainen roolinsa on äärimmäisen tärkeä asia. Täytyy päästä eroon sisäpoliittisista kysymyksistä ja siitä maasta, joka hänet on nimennyt. Itse olen tätä mieltä ja uskon, että tämä on äärimmäisen tärkeää sen kannalta, että kollegio todella on autenttisesti eurooppalainen. Eli tätäkin täytyy pohtia silloin, kun mietitään, ovatko henkilöt päteviä. Ja samoin mukaan tulisi ottaa kahdenlainen harkinta suuresta kysymyksestä, joka on ollut vallalla Euroopassa jo useita vuosia. Eli Eurooppa ja kansalaiset ja hänen suhtautumisensa tähän. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Kaikki tiedostamme sen, että on olemassa liian suuri kuilu ja etäisyys kansalaisten ja EUn välillä on aivan liian suuri. Ja siksi Täytyy kehittää ohjelma ja sellaista politiikkaa tämän osalta. Voisimme tästäkin esittää kysymyksiä. Ja toinen tämän hetken perustavanlaatuinen kysymys on kri- taloudellinen kriisi ja poliittinen kriisi liittyen instituutioihin, toimielimiin. Suoraan sanottuna emme voi jättää huomiota tätä todellisuutta talouskriisi ja politiikan banalisointi useissa maailman osissa politiikassa vaarantaa kansalaisten ja toimielinten ja politiikan välistä suhdetta. Ja tämä asettaa osittain kyseenalaiseksi myös demokratian pohjan. Eli haluaisin kuulla tästä äärimmäisen tärkeästä asiasta myös komission jäsenehdokkaalta. Ja lopuksi mielestäni täytyisi esittää kysymyksiä myös erästä pienemmästä pahasta, mutta eilen se tuli esiin tässä valiokunnassa valituksen muodossa, eli tämä opt-out perusoikeuskirjasta kolmelle maalle, UK, Irlanti ja nyt myös Puo, UK, Puola ja Tsekki, anteeksi. Ja nyt kun Kroatiakin on ehkä liittymässä ja tilanne saattaa laajentua, meidän täytyisi kuunnella, mikä komission jäsenehdokkaan suhtautuminen on tähän ja siihen valitettavan totuuteen, että näissä maissa on haluttu luopua perusoikeuskirjan soveltamisesta. Ja ehkä sitten vielä viittaus Saksan liittotasavallan perustuslaki tuomioistuimen tuomioviittaminen on välttämätöntä, koska tämä tuomio tuo esiin vaikeita, vaarallisia kysymyksiä koskien legitiimiyttä EU-ssa ja ehkä meidän tulisi kysyä komission ja sen ehdokkaalta, miten hän suhtautuu näihin kysymyksiin, miten hän arvioi poliittisen kehityskulun tapahtuvan näissä peruskysymyksissä. Mielestäni nämä ovat vaarallisen Eurooppa vastaisia. Ja mielestäni meidän tulisi kysyä komission jäsenen ehdokkaalta myös näistä kysymyksistä. Kiitos puheenvuoroon. On pyytänyt saada hetkeksi esittelijä Traskowski ennen kuin jatketaan kysymysten esittelyä. Näin saadaan hieman tarkempaa linjaa. Kollegat, en halunnut pitää pitkää johdantopuheenvuoroa, mutta Minun mielestäni kannattaa sanoa vielä muutama sana lisää tästä asioiden tilasta, koska meidän täytyy keskittyä näissä keskusteluissamme. Ensinnäkin tärkein kysymys on se, että me puhumme tässä kirjallisista kysymyksistä. Meidän täytyy todellakin olla keskittyneitä sen suhteen, mitä me haluamme näillä kirjallisilla kysymyksillä saavuttaa. Sitten me järjestämme kuulemistilaisuuden, jossa me voimme esittää, mitä kysymyksiä sitten haluamme, joilla puututaan sitten näihin ulottuvuuksiin, joista te puhuitte. Siis melkeinpä mihin tahansa, mikä meidän mielestämme on tärkeää, esimerkiksi perusoikeudet ihmisoikeudet, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin yksityiskohtiin meneviä kysymyksiä ja tällaisia voidaan esittää suullisesti ja monia muitakin kysymyksiä. Eli me pyrimme tässä nyt siihen, että me haluamme lyödä lukkoon nämä viisi painopistealuettamme suhteessa komissioon – jos me puhumme hyvin yleisellä tasolla liikkuvista kysymyksistä, niin olen valmis korvaamaan yhden tai kaksi näistä alkuperäisistä ehdotuksista sellaisilla, jotka teidän mielestänne ovat tärkeitä, mutta me emme voi nyt ryhtyä puhumaan näiden pikkukysymysten lopullisesta luettelosta, koska tämä liittyy suulliseen kuulemiseen. Toiseksi Tulen lukemaan tai ainakin kuvailemaan teille nämä viisi avointa kysymystä sellaisena, kun puheenjohtajakokous on esittänyt, koska monet niistä asioista, joista te olette tässä puhuneet, löytyvät täältä Ensimmäinen kysymys, joka tullaan esittämään kaikille komission jäsenille, siinä on kysymys eurooppalaisesta sitoumuksesta ja riippumattomuudesta. Esimerkiksi mitä teidän persoonassanne ja e, e, kokemuksessanne edistää eurooppalaista yleistä etua minkälaisia takuita riippumattomuudestanne voitte antaa. Eli kaikki nämä asiat, joista te puhuitte, mitä tulee pätevyyteen, riippumattomuuteen, ne löytyvät jo tästä yleisestä kysymyksestä. Toiseksi nämä kaksi muuta kysymystä. Siinä on kysymys salkunhoidosta ja yhteistyöstä parlamentin ja sen valiokuntien kanssa. Eli minkälaiseksi arvioitte roolinne komissiokollegiossa ja missä mielessä olisitte tilivelvollinen parlamentille? Eli kaikki tämä jo löytyy täältä. Mitä erityisiä sitoumuksia olette valmiit antamaan, jotta lisätään läpinäkyvyyttä, lisätään yhteistyötä ja niin edelleen? myöskin siinä valossa, että parlamentille toimitetaan riittävä tieto ja asiakirjat. Ja sitten meillä on politiikkaan liittyviä kysymyksiä. Mitä ovat ne kolme pääasiallista painopistealuetta, joita aluette, aiotte viedä salkkunne nimissä eteenpäin? Eli me annamme komission jäsenelle tällä hyvin yleisellä kyselykaavakkeella mahdollisuuden esitellä myöskin tätä henkilökohtaista puolta. Tässä sanottiin, että eri henkilöille tulee esittää erilaisia kysymyksiä. No, tämä on sinällään totta, mutta tässä on ensin tällainen yleinen johdat johdanto, jossa komission jäsen joutuu esittelemään omia henkilökohtaisia näkökohtiaan. Ja sen jälkeen sitten meidän tehtävämme on grillata komission jäsen ehdokasta näillä omilla suullisilla kysymyksillämme. Koska tässä sitten ne varsinaiset erot tulevat eroon. Eli yhteenvedonomaisesti omaisesti kun puhutaan yleisistä kysymyksistä, jotka äh, ne ovat jo täällä, ja sitten mitä tulee yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, ne hoidetaan suullisen menettelyn kautta. Ja nyt meidän tulisi keskittyä yksinomaan siihen, mitä ovat ne viisi tärkeintä painopistealuetta meidän valiokuntamme kannalta, joita haluamme komission jäsenehdokkaan käsittelevän. Ja tässä mielessä meidän täytyy toimia nopeasti ja meidän tulisi keskittyä tähän jotta me voimme tänään sitten suurin piirtein lyödä lukkoon yhteisen kantamme ja jotta minä voin sitten laatia nämä viisi kysymystä ja toimittaa ne teille kaikille ja voimme sitten työstää niitä tulevina päivinä, jotta me olemme sitten valmiita. Ringrazio relatori, Kiitos esittelijälle ja varapuheenjohtajalle tästä selkeydestä. Eli täytyy tehdä ero yleisten kysymysten ja suullisten tarkentavien kysymysten välillä. Tämä on tärkeää. Jos oikein ymmärsin, niin prioriteettikysymykset kuuluvat laajempaan kokonaisuuteen, joka poliittisten kysymysten osalta erityisesti koskee kaikkia komission jäsenehdokkaita. Schöpling. Thank you, Chairman. Uh, my Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin herra Koskia tästä työstä, minkä hän on tehnyt ja kiitos myös tästä selvennyksestä, jonka hän juuri antoi. Mutta silti tässä mielestäni on tietynlainen kuilu yleisten kysymysten kesken ja sitten näiden kysymysten kesken, uh, jotka te olette laatineet meidän mietittävämmäksemme. Tämä linkki näiden kahden välillä, siitä minä haluaisin sanoa joku sen sanasen. Ensinnäkään en näe näissä kysymyksissä mitään, mikä koskisi tämän valiokunnan työn perusteita, nimittäin Euroopan yhdentymisen tulevaisuus. Se on tässä tavallaan mukana, mutta se pitäisi ihan erikseen ottaa siihen. Ja meidän tulee kysyä kysymyksiä siitä, miten komission jäsenehdokas näkee Euroopan identiteetin, miten hän näkee toimielinten työn laajemmassa integraation yhteydessä. Ja tässä yhteydessä kansalaisten osuus tulisi esiin. Tässä yhteydessä ehkä olisi myös hyvä tarkastella tarkkaan, tämän voimme tehdä vasta siinä vaiheessa, kun tiedämme nimet, kyseisen komission jäsen ehdokkaan työt ja se, mitä hän on tehnyt omassa kotimaassaan, koska sitä kautta me näemme, miten, mikä tämä henkilö on ja äh, ymmärtääkö tämä henkilö oman roolinsa ja äh, rajoitteensa tässä yhteydessä. Sitten äh, liittyen näihin prioriteetteihin. Te sanoitte, että prioriteetteja pitää olla kolme, olette ihan oikeassa. Mutta ne, jotka te olette esittäneet, ja millä tavalla nämä prioriteetit koordinoitaisiin ja missä aikajärjestyksessä politiikan tavoitteet ja niin edelleen. Ja miten nämä vaikuttavat toisiinsa, niissä on syy-seuraussuhde. Jos aloittaa yhdestä ja siirtyy seuraavaan, nämä kaikki aiheuttavat syy- ja seuraussuhteita. Kiitos. Mac Millen Scott on tullut paikalle, kuten näet, mutta hänellä ei ole kovinkaan paljon aikaa muiden velvoitteiden takia ja siksi ehdottaisinkin, jos teille sopii, että keskeytämme keskustelun tästä komission jäsenehdokkaiden kuulemisesta ja erityisesti siitä kuulemisesta, joka kuuluu meidän toimivaltuuksiimme. Ja siirtymme kohtaan, siirtyisimme ku, kohtaan kuusi, eli käsittelemään suhteita kansallisten parlamenttien kanssa. Pyydän anteeksi. Me saamme varmasti kohdasta viisi mietinnön luettavaksemme myöhemmin. Tiedätte, että KOSA kokoontui, kokoontui Tukholmassa 5. lokakuuta ja parlamentin valtuuskuntaa johti varapuhemies Macmillan Scott asiakirjat tästä Kosakin tapaamisesta on jaettu teille ranskaksi ja englanniksi sekä loppupäätelmät että muut asiakirjat. Ja nyt pyytäisin, että Macmillan Scott esittäisi johdannon. Kiitos puheenjohtaja ja on suuri kunnia puhua teille tänä aamuna tästä viimeisimmästä Kosakin kokouksesta. Sattumoisin puheenjohtajanne oli myöskin läsnä tuossa Tukholmassa järjestetyssä kokouksessa 4-6. lokakuuta. Kokous itse koostui kansallisten parlamenttien edustajista, EUn jäsenmaiden kansallisten parlamenttien edustajista, joissakin tapauksissa sekä ala- että ylähuoneen edustajista. Ja me tapasimme heti Irlannin kansanäänestyksen jälkeen. Ja tietenkin tulos oli, otettiin hyvin vastaan tässä Kosakin kokouksessa. Tähän saakka perinteenä on ollut se, että parlamentin valtuuskuntaa johtaa kaksi varapuheenjohtajaa ja viiden vuoden ajan minulla on ollut ilonani olla yksi näistä varapuheenjohtajina yksi näistä varapuheenjohtajista ja jälleen kerran tällä vaalikaudella. Ja jälleen kerran tässäkin tapauksessa, koska Jean Monnet-talossa Pariisissa järjestettiin eurokokous. Kaksi muuta varapuheenjohtajaa eivät olleet paikalla, mutta itse olin paikalla kuten olen ollut viimeisen viiden vuoden aikana useimmissa kosakin kokouksissa, koska minun mielestäni tämä suhde parlamentin, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on perustavaa laatua olevan tärkeä suhde. Ja kuten meidän valiokuntamme tietää, käydään keskustelua siitä, miten COSAC tulevaisuudessa tulee olemaan, kuinka Euroopan parlamentti tulee COSACissa olemaan edustettuna. Ja minulla on tästä omia ajatuksiani, ja tämä meidän valiokuntamme on johtoasemassa siinä, kun käsitellään sitä, miten Lissabonin mukana tulevia asioita käsitellään. Ja tässä on esitetty argumentteja suuntaan ja toiseen, mutta tässä täytyy kuitenkin painottaa sitä, että Euroopan parlamentti on ainutlaatuisessa asemassa siinä mielessä, että se on ainoa pysyvä Troikan jäsen Kosakissa. Parlamentti myöskin sitten toimitiloja kansallisille parlamenteille ja Kosakin sihteeristölle täällä Brysselissä. Näistä meidän täytyy olla tietoisia. On täysin oikein sanoa, että tämä kokous käytiin hyvin ystävällismielisessä hengessä siellä oli, ensin pidettiin puheenvuoroja Irlannin, puheenjohtaja, Irlannin edustajien toimesta, sitten puheenjohtajamaan edustaja Reinfeldt. Ja hän ennakoi sitä, että tämä sopimus ratifioitaisiin ja että poliittisia päätöksiä voitaisiin tehdä neuvostossa ennen vuoden loppua, siis päätöksiä, mitä tulee näihin uusiin tärkeisiin virkoihin ja muihin mekanismeihin liittyen. Euroopan parlamentin valtuuskunta teki ehdotuksia tähän viralliseen muodolliseen julkilausumaan, jonka COSAC hyväksyy ja jossa viitataan Lissabonin sopimukseen. Me ehdotimme, ja tämä meni läpi, me ehdotimme tarkistusta – jossa sanotaan, että kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen hyväksyminen kaikissa eurooppalaisten kansallisten parlamenttien parlamenteissa ja sen jälkeen kun se on muodollisesti hyväksytty Irlannin ylä- ja alahuoneessa kansanäänestyksen jälkeen toinen lokakuuta 2009, COSAC on sitä mieltä, että tämän prosessin demokraattista legitimiyttä ei voida asettaa kyseenalaiseksi ja sitä tulisi, se tulisi tunnustaa kaikkien osapuolten taholta ja täten COSAC vaatiikin, että Lissabonin sopimus astuisi voimaan mahdollisimman nopeasti ja tämä esitettiin myöskin Prahan kollegoillemme, kollegoillemme ja kuten tiedämme onneksi eh, Tsekin presidentti on nyt ratifioinut kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden parlamenttien tahdon ja on allekirjoittanut tämän sopimuksen. Minulla on kovin vähän lisättävää, herra puheenjohtaja, tähän tulokseen. Voisin kuitenkin tehdä yksinkertaisen ehdotuksen. Ne sanat, joista kosak muodostuu, ne, niillä on pitkä perinne mutta ongelmana on se, että kosakia ei ymmärretä. Ja tekisinkin muodollisen ehdotuksen, että kosak tulevaisuudessa ehkä harkitsisi eh, nimensä muuttamiseksi esimerkiksi kopaliksi, koska tässähän on kysymys suhteista parlamenttiin. Minun kokemukseni mukaan kyseessä on hyvin vakavasti otettava toimielin, sen rooli muuttuu Lissabonin myötä, kuten muuttuu myöskin parlamentin, Euroopan parlamentin rooli. Ja minun mielestäni meidän tulisi tarkastella tätä enemmänkin kumppanuutena eikä kilpailuasetelmana meidän ja kansallisten parlamenttien välillä ja meidän täytyy tunnustaa sen demokraattinen legitiimiys. Kollegat ovat ehkä tietoisia siitä, että minut on valittu tänne brittikonservatiivina, mutta olen nyt sitoutumattomana täällä, koska jouduin riitoihin oman puolueeni kanssa. Ja vetomukseni jälkeen konservatiivipuolue Isossa Britanniassa on eilen illalla äh, julistanut, että se hyväksyy tämän ratifiointiprosessin tuloksen ja täten Isossa Britanniassa mitään kansanäänestystä ei tulla järjestämään, mutta tästä huolimatta kuuluu ääniä, jotka vaativat jonkinlaista muodollista hyväksyntää. Ja toivon mukaan puoluejohto ymmärtää sen, että kaikkien Euroopan parlamentin, Euroopan unionin parlamenttien tahto täytyy tunnustaa, sen legitiimiys täytyy tunnustaa. Ja että tämä asioiden tila on hyvä Euroopan kannalta. Me tarvitsemme tätä sopimusta nyt ja nyt täytyy siirtyä asioissa eteenpäin. Kiitos, herra puheenjohtaja. Grazie, signor vicepresidente. E Kiitos, hyvä varapuhemies. Nyt jatkamme sitten kollegoiden puheenvuorolla ensin Brock. Herr puheenjohtaja. Minulla on kysymyksiä kollega varapuhemiehelle. Tiivis yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken liittyen esimerkiksi subsidiariteetin valvontaan on tärkeää, samoin kuin yhteistyö lainsäädännössä, lainsäädäntötyössä ylipäätään ja lainsäädäntötyössä Euroopan unionin toimielimissä ja se, miten tämä lainsäädäntö sitten toimeenpannaan äh, jäsenmaissa. Se on tärkeä kysymys yhteistyössä. En kuitenkaan tiedä, onko COSAC se varsinainen äh, elin tai paikka, jossa tätä yhteistyötä pitkällä aikavälillä tehdään, koska Kosakissahan on kansallisten parlamenttien Eurooppa-valiokunnat esitetty, edustettuina. Ja tässä sitten taas kansallisissa parlamenteissa asiantuntijavaliokunnat hoitavat lainsäädäntötyön. Ja minua huolestuttaa, kun varsinkin jos lähdetään puhumaan uusista nimistä, kuten COPAL, jotkut henkilöt, olen ymmärtänyt hänen puheestaan, että Kosakia, Kosakista tehtäisiin jonkinnäköinen tällainen yhteinen parlamentaarinen elin Euroopassa. Ja tästä syntyykin minulle ongelma, koska silloin me olemme yksi 28. Ja, ja siitä, sillä tavalla me tavallaan jäämme jalkoihin. Mutta kuitenkin sopimusten mukaan me olemme ainoa parlamentaarinen lainsäätäjä. On tärkeää, että me pyrimme äh, Haluanko tärkeää, että me lähdemme tällaiseen järjestelmään, että me olemme yksi 28 ja luovumme roolistamme ainoana parlamentaarisena lainsäätäjänä? Ja äh, jos tähän nyt sitten liittyy tällainen prosessi, jossa on oma dynamiikka, niin se ei voi olla ongelmatonta. Ja sen vuoksi lähtisinkin siitä, että kossakin ei tulisi tulkita asioita pidemmälle kuin mitä perustamissopimuksessa sanotaan, jossa hyvin selkeästi annetaan sille sen tehtävät. Ja minusta meidän pitäisi rauhassa keskustella tästä asiasta vielä. Minusta mutta on kuitenkin ihan hyvä, että varapuhemiehet, ja tämä, en nyt tarkoita tätä henkilökohtaisesti ja sen sinä tiedätkin, että tämä on totta, että sinä olet yksi niistä harvoista, joka viime vuosina on, on tätä asiaa hoitanut. Mutta kaikissa muissa valiokunnissa, valtuus, äh, parlamenteissa valiokuntien puheenjohtajat ovat valtuuskuntien puheenjohtajia. Ja me sitten olisimme ainoata, jossa varapuhemies edustaa meitä. Joten tämä on ongelmallista. Ja miten, tähän liittyy myös se, että parlamentit ovat edustettuja Eurooppa-valiokuntiensa kautta. Ehkäpä meidän pitäisi puheenjohtaja Cassinin ja varapuhemies Macmillan Scottin kanssa käydä tästä hyvinkin intensiivinen keskustelu ja miettiä, millä tavalla tämä asia saataisiin järkevällä tavalla hoidettua niin, että tämä ei käänny meitä vastaan. Grazie. Adesso... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro. Puheenvuoro on pyytänyt edustaja Gurmai. Um, thank you very much, uh, dear Vice President. Good to see you here. Kiitos. Herra varapuheenjohtaja, tietenkin meidän täytyisi pohtia näitä nimikysymyksiä, mutta sisältökin on tärkeää. Minä puhun hyvän sisällön ja hyvän yhteistyön puolesta. Ja mm, minun mielestä on hyvä, että hyvin ammattimaisella tavalla varapuheenjohtaja näitä asioita huotaa. Eli ensinnäkin olen tietenkin iloinen siitä, että Vaclav Haus, Tsekin presidentti, vahvisti tämän sopimuksen, eli vihdoin viimein tämä viimeinen este voimaanastumisen tieltä on poistunut. Halusin painottaa sitä, että kaikki kansalliset parlamentit puolsivat tätä sopimusta niissäkin maissa, joissa tämä prosessi oli hieman monimutkaisempi. Eli kansalliset parlamentit kyllä jakavat nämä nämä eurooppalaiset arvot. Ja tämä vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Meidän täytyy varmistaa se, että subsidiariteettiperiaatteita kunnioitetaan, aivan kuten Brock sanoi me voimme nähdä tästä saksalaista esimerkistä nämä valtasuhteet ja täten on tärkeää, että yhteistyöjärjestelmä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ryhtyy, toimii mahdollisimman pian jotta kansallisten parlamenttien valiokuntien ja Euroopan parlamentin valiokuntien välinen yhteistyö toimii. Äh, Espanjan, Belgian ja Unkarin troikka, nämä maat, äh, niiden täytyy toimia näissä asioissa pioneereina ja puolentoista vuoden aikana Unkarin täytyy myöskin arvioida parlamentaarisen yhteistyön etenemistä – ja kosakin kokouksia tulee pitää myöskin äh, Unkarissa ja täten meidän ei tule kannustaa ainoastaan äh, espanjalaisia, belgialaisia, unkarilaisia tässä asiassa, jotta siis me saamme, että nämä toimielinkehitykset, niitä pidetään yhtä tärkeinä asioina. Ja jos te olette tästä samaa mieltä, niin voitte laskea sitten kyllä Unkarin varaan tuen saamiseksi. Olen henkilökohtaisesti valmis jo luomaan suhteita hallinnon tasolla on myöskin politiikan syitä, poliittisia syitä, miksi troikka tulisi ottaa mukaan, koska meillä on naapuruuspolitiikassa, siitähän on keskusteltu Kosakissa ja tämä koskee Unkaria. Unkari on ainoa Troikan uusi jäsenmaa ja meihin on kohdistunut valtava maahanmuuttoaalto. Ja vielä viimeinen pieni huomio, haluaisin onnitella myöskin Wallströmiä hänen ponnisteluistaan, ei ainoastaan parlamentaaristen suhteiden suhteen, vaan myöskin muiden asioiden suhteen. Kiitos Gurmai, sitten Rangel. Eh, grazie, Presidente. Eh, queria tämän komplimentaar, eh, Signor Sr. Vice-Presidente Macron. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella varapuhemies Scott ja Macmillan Scottia saavutetuista tuloksista ja tästä Kosakin tekemästä työstä. Ja siitä, kuinka osaltanne edesautitte Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessia. Tässä kaikki panokset tulivat tarpeeseen. Emmekä saa aliarvioida Kosakin roolia tai vaikutusta, joka sillä on ollut tsekkiläiskollegoihin. Tämä sai aikaan omalta osaltaan sen, että Lissabonin sopimus saatiin nyt ratifioitua, tai saadaan ratifioitua. Mitä sitten tulee meihin AFKO-valiokuntana? Meidän täytyy pitää kansallisten parlamentin suhteita prioriteettina. Ymmärrän tietenkin huolenaiheet, joka edustaja, joita edustaja Brokilla on, mutta päinvastoin, mitä jossakin kansallisissa parlamenteissa tapahtuu, niin kaikissa parlamenteissa eurooppalaisia kysymyksiä ei seurata kovinkaan tarkkaan. Ja meillä Euroopan parlamenttina on myös pedagoginen rooli suhteessa moniin muihin kansallisiin parlamentteihin. Me olemme tiedonvälittäjiä tuohon suuntaan ja ehkä Euroopan parlamentin voimakas valtuuskunta Kosakissa on järkevä, koska se antaa tälle valtuuskunnalle johtavan aseman kansallisten parlamenttien valtuuskuntiin verrattuna. Olen seurannut tätä kysymystä hyvin läheltä ja voin sanoa, että nyt kun arvioimme kansallisten parlamenttien tekemää työtä, voimme todeta, että monet kansalliset parlamentit käsittelevät ennen kaikkea kansallisia kysymyksiä, mutta eivät niinkään eurooppalaisia kysymyksiä – ja tukee tällä tavalla kansallisia hallituksia. Joten kuten sanoin, Euroopan parlamentin tehtävä on tärkeä. Se välittää tietoa, se luo Eurooppa-henkistä kulttuuria kansallisiin parlamentteihin. Ja nyt elämme aikakautta, ei ole mitään yksittäisiä perustuslakeja, vaan jokaisen maan perustuslakiin vaikuttavat sekä eurooppalaiset tapahtumat, Euroopan unionin tapahtumat ja muiden maiden perustuslait. Esimerkkinä tässä se, miten esimerkiksi Saksan perustuslaki tuomioistuimen päätös saattaa vaikuttaa muihin syntyy siis tiivis suhde parlamenttien ja perustuslakien välillä useilla alueilla. Meidän täytyisi arvostaa kansallisia parlamentteja, niiden täytyy olla meidän liittolaisiamme, kun valvotaan demokratia valvontaa Euroopassa ja meidän täytyy seurata sitä, mitä hallituksessa tapahtuu. Neuvoston ja hallitusten päätöksiin voidaan vaikuttaa kansallisten parlamenttien valvonnan kautta olennaisesti, joten meidän täytyy luoda tämän kaltaista kulttuuria, ja tämä voi onnistua ainoastaan suhteessa kansallisiin parlamentteihin. Euroopan parlamenttia ei saa pitää vihollisena, kansallisten parlamenttien vihollisena. Ainoastaan tämän halusin sanoa. Ja totta kai olen tyytyväinen siitä, että Lissabonin sopimus ratifioidaan. No niin, kiitos. Kuten sanoin, Macmillan Scottilla on enää korkeintaan 15 minuuttia aikaa olla täällä, joten pyytäisin, että muut puheenvuoron käyttäjät käyttäisivät ainoastaan korkeintaan kaksi minuuttia, jotta saamme sitten myös vastaukset. Bronze. Uh, Macmillan Scott. Kiitos. Macmillan Scott sanoi, että demokraattinen legitiimiys tässä ratifiointiohjelmassa sitä ei voida asettaa kyseenalaiseksi, mutta tietenkin hänen entinen puolueensa, konservatiivipuolue ja myöskin työväenpuolue Isossa Britanniassa, molemmat ovat sitoutuneet vuonna 2005 siihen, että he järjestäisivät kansanäänestyksen ja mikäli minä tiedän, vaikkakaan hän ei ollut ehdokkaana vaaleissa, niin hänkään ei ottanut etäisyyttä tähän sitoumukseen. Kuinka hän nyt voi kieltää tämän sitoumuksen, jotka, jonka molemmat puolueet isossa britanniassa ovat antaneet? Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, ei parlamenttien valtaa. Ja Ison-Britannian kansalaiset ovat yhä enemmän vihaisia sen suhteen, miten heitä tässä poliittisessa pelissä käsitellään. Ja, ich glaube, mit äh, Blick auf unsere Tagesordnung. Ja, jos katsotaan meidän äh, esityslistaamme, niin poliittisesti ei ole järkeä lähteä katsomaan taaksepäin ja lähteä taistelemaan vanhoja taistoja. Tärkeämpää on katsoa eteenpäin. Se on ainakin minun mielestäni myös Macmillan Scottin ja Brokin puheenvuorojen kautta myös heidän kantansa. Ja ihan lyhykäisesti sanoisin, että mitä tulee Lissaboniin, niin meidän parlamenttimme suhde kansalliseen parlamentteihin ja toisinpäin tulee olemaan tärkeämpää. Ja sen vuoksi minusta tuntuu ihan järkevältä, että kukin valtuus, kunkin valtuuskunnan edustusta mietittäisiin uusiksi. Ja meidän parlamenttimme kannalta minä tukisin sitä ajatusta, että että tässä pitäisi olla mukana kosakissa aina todelliset vastuu tavallaan tasot. Ja se, mitä kosakissa nyt tapahtuu, että kosakissa voitaisiin myös nähdä, mitä tässä valiokunnassa esimerkiksi ja muissa valiokunnissa tapahtuu. Ehkäpä olisi järkevää miettiä nyt uusiksi, onko järkevää jatkaa niin kuin tähän asti on jatkettu ja voisiko myös näiden valtuuskuntien edustus olla erilainen ja parempi. Eh, onorevoli... Schöpfling seuraavaksi. Thank you, President. I'll be very brief. Kiitos. tämän asiani lyhyesti. Tämä liittyy tähän tiedonvälitysongelmaan, josta kollegat ovat puhuneet, ja näyttäisi siltä, että me tarvitsemme parempia mekanismeja, jotta me olemme jatkuvasti yhteydessä eurooppalaisten toimielinten ja kansallisten toimielinten välillä ja minulla on tässä ajatus, joka osin juontaa juurensa siihen, mitä tässä Gurmai sanoi, koska Unkari on puheenjohtajana vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon. Voisimmeko me järjestää kosakin alaisuudessa eh, Euroopan parlamentin ja näiden puheenjohtajamaiden välillä. Tästä olisi hyötyä ehkä jonkinlaisen alivaliokunnan nimissä ja se varmaankin eh, vahvistaisi tämän eh, puheenjohtaja Troikan työtä. Kiitos. I just, I just want to uh, draw your attention. Haluaisin vain kiinnittää teidän huomiotanne eh, siihen, miten nyt tässä asiat muuttuvat eh, ajatellen uutta eh, perustamissopimusta. Minun näkemykseni mukaan Kosakhan perustettiin tai silloin kun se perustettiin, se oli yksi niitä harvoja kanavia, joita meillä oli käydä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. Ja sen vuoksi se oli myös hyvin tärkeä symboli kansallisten parlamenttien kanssa käytävälle yhteistyölle. Mutta hyvin paljon on nyt muuttunut ja olen samaa mieltä Elmarin kanssa siitä, että meidän täytyy nyt todellakin miettiä meidän suhteitamme kansallisiin parlamentteihin. Sen vuoksi, että meidän suhteemme on nykyään paljon vakavampi. Ensinnäkin äh, valmistelukunnassa kansalliset parlamentit otettiin mukaan tähän työhön todellakin. Ja sitten toisekseen Lissabonin perustamissopimuksen äh, kautta meillä on koko tämä keltainen korttijärjestelmä ja me ryhdymme tekemään yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, mitä tulee esimerkiksi subsidiariteettikysymyksiin. Ja sen lisäksi meillä on muitakin äh, kehityskulkuja esimerkiksi äh, kansallisten parlamenttien ulkoasioiden valiokuntien äh, puheenjohtajat kutsutaan tämän parlamentin ulkoasioiden valiokunnan tiettyihin kokouksiin. Joten siis tässä on enemmän ja enemmän todellista yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, jossa me todellakin teemme yhteistyötä, emmekä ainoastaan keskustele yhdessä. Äh, ja kaikella kunnioituksella Äh, kun tarkastelin Kosakin näitä kokouksia, niin eipä sillä kuitenkaan niin paljon yhteistyötä ole, koska ihmisiä ei kohdella varsinaisesti vakavalta pohjalta. Joten meidän täytyy nyt katsoa, mitä on tapahtunut. Meillä on uusia kanavia todelliseen interaktioon. Ja se täytyisi myös huomioida siinä, kun mietitään, miten kosakia kehitellään ja mikä sen tulevaisuuden tehtävä tulee olemaan. Ennen kuin annan puheenvuoron Macmillan Scottille, niin sanoisin muutama sana sen. En usko, että Kosakin 42. kokouksen äh, käsitel, käsittelemme asioita. Tässä täytyy nyt vetää yhteen. Näistä meillä on asiakirjat, mutta keskusteluissa pohdittiin sitä, mikä Kosakin rooli todella on sen jälkeen, kun Lissabon astuu voimaan. Tässä vaaditaan, tai sopimus tuo mukanaan tiiviimpää suhdetta kansallisiin parlamentteihin, kun valvotaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. Tätä meidän täytyy todella nyt tarkastella hyvin tarkkaan, aivan kuten valiokuntien puheenjohtajakokouksessa sanottiin, niin noin 8000 eri parlamentin jäsentä olisi tässä yhteistyössä mukana ja noin 400 valtuuskuntaa. Eli tämä tekee kyllä kosakin työstä äärimmäisen hankalaa. Toisaalta eilen hyväksyimme Martinin mietintöön tarkistuksen jossa pidettiin niin tärkeänä tätä yhteistyötä parlamenttien välillä, että kahdeksan viikon määräaika, joka Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa on koskien subsidiariteettikysymysten tarkastelua, tulisi aloittaa jo aikaisemmin kuin tarkoitus oli. Kysymys kuuluu siis, mikä kosakin rooli on. Niin itse, ja kysyn tässä nyt myös Macmillan Scottin mielipidettä, itse uskon, että kosakin rooli tavallaan kasvaa, sen toimet korostuvat, koska parlamentin välinen suhde tehostuu, valiokuntien välinen suhde tehostuu lainsäädäntötyössä – Eli tässä pitää rakentaa toimielimellistä ulottuvuutta Eurooppaan, eikä toimia ainoastaan yksittäisten lainsäädäntöhankkeiden osalta. Eli tarvitaan sellainen parlamentinvälinen suhde, joka on koko EUn etujen mukainen. Ja kuten täällä sanottiin, Mielestäni on totta, että meidän valiokunnallemme tulisi antaa kosakin suhteen tiimin rooli. Jo eilen, kuten sanoin, hyväksyttiin tarkistus, jossa pyydetään kosakin puheenjohtajan roolia tälle valiokunnalle, valtuuskunnalle siis. Eli näin rooli korostuisi. Ja pitäisi ehkä pohtia onko tai pitäisikö Euroopan parlamentin rooli Kosakissa, mm, pitäisikö sen olla sellainen, että Afkolla oli siinä jotenkin erityinen rooli, mutta tästä Macmillan Scott voi jatkaa. <clears throat> Um, Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentin edustus Kosakissa, se on tärkeä aihe ja olen tietoinen niistä keskusteluista, joita valiokunnassa on tästä asiasta käyty. Elmar Brokin kokemus ja sitoumus tähän prosessiin, jossa sopimusta kehiteltiin valmistelukunnan ja muiden kautta. Se saa hänet täysin tietoiseksi kaikista niistä herkkyyksistä, joita liittyy tähän vastuiden tasapainoon Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja hän varmaankin vahvistaa sen tiedon, että se kuuleminen, joka järjestettiin pari kuukautta sitten täällä Euroopan parlamentissa kansallisten parlamentin kanssa, se ei näyttänyt näyttänyt kansallisten parlamenttien taholta mitään hinkua muuttaa kosakia minkäänlaiseksi parlamentaariseksi esi- e-, e-, e-, elimeksi. Kuitenkin nämä sopimuksen mukanaan tuomat muutokset tulevat vaatimaan uusia yhteistyön muotoja, joista ei ole vielä tehty päätöksiä. Ja Espanja puheenjohtajamaana minun tietojeni mukaan työstää tätä ja muut maat sen perässä ja myöskin Euroopan parlamentti. Yksi näistä käynnissä olevista prosesseista on työryhmä, jossa keskustellaan siitä, miten Euroopan parlamentti suhteutuu kansallisiin parlamentteihin, koska tässä ei ole ainoastaan meidän valiokunnastamme kysymys, vaan myöskin muista valiokunnista. Siellä on tiettyjä harmaita toimivaltuuksien osa-alueita. Tämän haluan vain teille tässä esittää tiedoksi. Ja herra Brokin maininta tästä nimestä kun ehdotin, että nimeä muutettaisiin. No, olen miettinyt tätä. Ehkä Koupelin sijaan voisin ehdottaa co-opal, eli yhteistyö ja todellinen kumppanuus. Kysymys, jonka Roa Gurmai otti esille tästä kiertävästä puheenjohtajuudesta, no se luo mielenkiintoisia haasteita Euroopan unionille ja sen korkealle edustajalle uudelle presidentille. Ja tiedän, että tämä asia kiinnostaa kansallisia parlamentteja se, miten tämä järjestelmä tulee toimimaan. Ja herra Ranganilla ei tule olla pelkoja sen suhteen, että hänen oma parlamenttinsa on kyllä yksi niistä tehokkaimmista ja sitoutuneimmista puolueista, joka tekee kosakin sisällä työtä. kysymys Kosakin uudesta roolista. Siinä keskitytään myöskin tietoon ja herra Schöpfel tähän jo viittasikin se tapa, jolla parlamentti voisi tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Euroopan parlamentti ei ainoastaan tarjoa sihteeristön, vaan myöskin kaikki sähköiset välineet tietokannan ja tietojen vaihtomahdollisuuden Euroopan parlamentin komission ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja komissio on yrittänyt ottaa tämän koko prosessin haltuunsa, mutta minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että parlamentti pitää tässä toimivaltuuksista kiinni koska kysymys on Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välistä suhteista. Ja puheenjohtajan esittämä kysymys, nämä aikarajat, jotka loppujen lopuksi ovat aika mielivaltaisia, niitä ehkä joudutaan rukkaamaan – ja menettelyt kansallisissa parlamenteissa sitten sopeutetaan tähän, aivan kuten meidän täytyy Euroopan parlamentissakin tehdä. Tulisi kuitenkin pitää mielessä, että no, lukunottamatta niitä neuvotteluja, joita on käynnissä, niin komissio itsekin on ehdottanut tehokkaampaa tietojen vaihtoa ja viimeisimmässä Kosakin kokouksessa Rova Wallström aivan erityisesti kantoi kortensa kekoon, mutta meidän ei tule sallia sitä, että komissio ottaa lisätehtäviä olemassa olevien tehtävien lisäksi niiden tehtävien, jotka sopimus sille antaa. Eli tässä täytyy tämä valtaisuude saada parlamentin taholta oikeaksi. Meidän täytyisi vakavasti otettavalla tavalla esittää pyyntö. No, Brons esitti kysymyksen ja tästä palaankin Iso-Britanniaan ei ole mikään perustuslaillinen vaatimus järjestää kansanäänestyksiä Isossa Britanniassa. Oma puolueeni kieltäytyi tällaisten järjestämisestä. Äh, tehtiin poliittinen päätös tarjota kansanäänestystä ja kuten sanoin, niin nyt tämä ei enää ole vaihtoehto. Perustuslaillinen vaatimus tämä on Irlannissa ja näin tapahtuikin. Eli koko tämä sopimuksen hyväksymisprosessi, se äh, kyllä suoritettiin demokraattisesti legitiimillä tavalla. Olen myöskin jokseenkin ylpeä siitä, että meillä on aivan uusi status, koska meillä on jäsenten ohjesääntö, avustajien ohjesääntö, monia uusia mekanismeja Äh, joka tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa minä olen ollut parlamentissa 25 vuotta ja herra Brok äh, vähintään yhtä kauan, niin me olemme äh, saamassa hyvin tärkeän roolin osakseen ja olen ylpeä voidessani olla täällä, koska menneisyydessä on ollut tilanteita, joissa olen tuntenut ennemminkin häpeää. Ja kun alahuoneessa Lontoossa keskustellaan siitä, miten siellä määrärahoja äh, hoidetaan, niin minä olen aika lailla ylpeä sen suhteen, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt paljon tiukemman valvontajärjestelmän kuin minkälaista olisi olemassa muissa kansallisissa parlamentissa. Eli meidän tulisi olla ylpeitä ja meidän tulisi mennä näissä asioissa eteenpäin ja pitää huolta siitä, että me olemme oikealla tavalla edustettuina myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Bene, grazie. Possiamo allora considerare chiusa questa parte. Kiitokset. Nyt voimme lopettaa tämän asian käsittelyn esityslistalla. Kiitokset oikein paljon varapuhemiehelle siitä, että tulitte valiokuntaamme. Nyt voimme sitten palata takaisin edelliseen asiaan, asian numero viisi esityslistalla. Me kuulimme Tchaikovskis Koskilta tästä, millä tavalla me kuulemme komissaariehdokasta. Ja tarkastelimme erityisesti kysymystä liittyen näihin, tai siis tätä liittyen näihin kysymyksiin, joita tullaan esittämään komission eh, jäsenehdokkaille. Me kuulimme jo Schöpflinia, eikö totta, ja sitten seuraavaksi herra Hefner, joka pyysi puheenvuoroa. Ja herzlichen dank. Kiitos. Minusta yksi ongelma on tullut tässä hyvin selväksi, nimittäin se, että tällaiset peruskysymykset, yleiskysymykset, ne me voimme nyt muotoilla, mutta sitten tulee kysymyksiä, jotka voimme muotoilla vasta siinä vaiheessa, kun me tiedämme, kuka on sitten tämä ehdokas. Jos me nyt keskitymme sitten näihin yleisiin kysymyksiin, kiitänkin tästä hyvin onnistuneesta ehdotuksesta. Yksi asia, josta täällä jo puhuttiin, Andrew Duff otti sen esiin, on ehkäpä hieman liian vähän otettu esiin näissä viidessä kohdassa ja pyytäisin, että tämä näkökohta otettaisiin eksplisiittisesti selkeämmin mukaan näihin kysymyksiin. Nimen nimittäin tämä suhde kansalaisiin. Ja kun puhutaan tästä vaalioikeudesta, äänestysoikeudesta, mitä suunnitelmia, ajatuksia, ideoita tällä kyseisellä ehdokkaalla on, jotta jotta Eurooppa saataisiin tuotua lähemmäksi kansalaisia ja kansalaisia lähemmäksi Eurooppaa. Tämä on ollut suuri painopiste myös eroavan komission jäsen Wallströmin työssä. Ja minusta riippumatta siitä, kuka tulee olemaan tämän paikan äh, ehdokas, niin meidän täytyisi äh, tämä asia ottaa selkeästi esiin. Muilta osin mielestäni tämä on erityisen hyvä ehdotus. Kiitos. Bene, grazie. kiitos. Sitten Schulz. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on jo sanottu paljon siihen suuntaan, mihin Svarskovski lähti. Ja vastatakseni kysymykseen, ehkä haluamme kuitenkin valiokunnassa mieluummin prioriteetteja, emme niinkään suosituksia. Ja oli sitten kyse valinnan sitä, että tämä tapahtui ennen valintaa tai valinnan jälkeen, niin kun kandidaatteja arvioidaan, meidän täytyy erityisesti pohtia sitä, kuinka Euroopan hanketta viedään eteenpäin Lissabonin aikana. Eurooppa-vaalien aikana pohdimme ja sovimme siitä, ja pohdimme sitä, miksi vaaliosallistuminen vähenee kerta kerran jälkeen. Ja komission jäsenehdokkaasta pitäisi, tai häneltä pitäisi kysyä myös sitä, mitä, miten pääosastossa on valmistauduttu, mutta myös sitä, miten käytetään luovuutta siinä, kun puututaan eri ala asiakokonaisuuksiin, jotta tästä asiasta päästäisiin eteenpäin. Ja kansallisten parlamenttien roolikin liittyy tähän. Ja uskon, että Brock aivan oikein kiinnitti huomiota siihen, että meidän täytyy tarkkaan seurata sitä, kuinka tulevaisuudessakin komissio jatkaa integraatioprosessia yksittäisiltä osin. Eli tässä voidaan siis, kuten sanoitte, muuttaa prioriteettien järjestystä. Ja voimme sitten suullisten kysymysten osalta puuttua vielä joihinkin kysymyksiin. Ja siitä, mitä Hefna sanoi, tiedottaminen ja avoimuus työssä, sen tulisi painottua entistä voimakkaammin komission töissä ja kiinnittyä myös parlamenttiin. Grazie a lei, onorevole Rangel. Kiitos sitten Langen. Grazie, presidente. Uh, well, I should say that I fully agree here. No minä olen samaa mieltä kollegamme Tsavskoskin kanssa, kun hän puhuu tästä meidän strategiastamme, ei ainoastaan suhteessa näihin kirjallisiin kysymyksiin, vaan myöskin suullisen kuulemisen suhteen. Ja olen samaa mieltä siitä, että tässä painopisteluonnoksessa tämä asia kaksi, siitä tulisi tulla kohta yksi. Luonnollisestikin ulkosuhdehallintokysymys kysymys on, sanoisin, se on hyvin tarkka kysymys, eli sen tulisi olla ensimmäinen painopistealue. Mutta minun mielestäni me voisimme esittää tämän asian laajempana muotoiluna tässä prioriteetissa numero kaksi, jossa siis puhutaan Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomista uutuuksista, koska minun mielestäni meidän valiokuntamme painopistealueen seuraavina vuosina tulisi olla tällainen yleiskattava arviointi siitä, miten Lissabonin sopimusta täytäntöön pannaan. Minun mielestäni me olemme tietyllä tapaa vastuullisia tästä täytäntöönpanosta meidän tulisi pyrkiä tarkastelemaan sitä, tekevätkö eri toimielimet, neuvosto, komissio ja jopa me parlamenttina tekevätkö ne kaiken tarvittavan, jotta Lissabonin sopimusta pannaan täytäntöön. Eli sanoisin, että tämä on meidän painopistealueemme. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että vuoden 2010 loppuun mennessä me laadimme mietinnön, joka on tällainen yleisluontoinen arvio kaikista niistä toimenpiteistä, joihin eri toimielimet ovat ryhtyneet Täytäntöönpannakseen. Täytäntöönpannakseen täytäntöön pannakseen kaikkia Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomia muutoksia. Eli ensimmäinen painopistealue minun mielestäni olisi se, että koetamme pakottaa myöskin asioista vastaavan komission, joka on siis vastuussa näistä toimielinkysymyksistä. Me olemme perussopimusvaliokunnassa johtoasemassa tämän täytäntöönpanon suhteen ja meidän tulisi myöskin vastata koska joko nais- tai miespuolisen johtajan rooli tulee olemaan näiden muutosten takia hyvin hankala. Komissiolla on tässä paljon vastuuta ja me parlamentaarisena valiokuntana meillä myöskin on vastuuta arvioida ja pyrkiä seuraamaan eri tasoilla asioiden käsittelyä ja niiden käsittelyä eri toimielimissä. Niitä asioita, joita tämän vuoden myötä esiin tulee, eli haluaisin ehdottaa tällaista yleisluontoista arviota. Brons. Honorable Brons. Brons. Um, Kiitos. Äh, Liittään tähän, viittaan kohtaan neljä, tai numero neljä. Ajatus tällaisesta äh, yhteisestä, yleisestä vaalijärjestelmästä Eurooppa-vaaleissa. Minusta tässä on tavallaan ohitettu koko itse pointti. Eihän tässä ole kysymys itse vaalijärjestelmästä. Minun mielestäni tässä on enemmänkin kysymys siitä, että jäsenvaltioiden täytyy itse saada päättää, miten siellä äänestetään. Se ei ole EUn asia. Ja äh, kuten joku täällä sanoi, tässä on ehkäpä enemmän kysymys siitä, että ei ole tarpeeksi tietoa äh, EUsta ja sen lisäksi ihmiset eivät luota EUn antamaan informaatioon. Tässä valiokunnassa päätettiin pari kuukautta sitten, että lisätään äh, varoja siihen, että kerrotaan mitä etuja on EU-kansalaisuudesta. Ja muistaakseni silloin päätettiin, että julkistettaisiin EUn jäsenyyden eh, tällainen lista niistä eduista, mitä jäsenyydestä tulee. Ja tätä ei kuitenkaan hyväksytty, se äänestettiin eh, kumoon. Ja eh, tällä tavalla, tässä tavallaan lasketaan yhteen se, mikä EU on. Kiitos sitten Brock. Puheenjohtaja. Kiitän kovasti näistä ehdotuksista, joita teitte. Tämä on mielestäni hyvä pohja työlle. Eri syistä kuitenkin haluaisin vielä tuoda esiin huoleni tästä yhtenäisestä vaalijärjestelmästä. En tiedä, voiko tämä olla tavoitteena, koska meillä on erilaiset vaaliperinteet jäsenvaltioissamme, olipa kyseessä suuri tai pieni valtio, niin täysi yhtenäisyys on varsin hankalaa. Amsterdamin kirjoitti mielestäni se, että suhteellisuus valitavassa on yhteinen tekijä kaikissa jäsenvaltioissa, jotta saadaan vertailtavissa olevia tuloksia. Ehkä tätä kautta ei tarkoitettu sitä, että halutaan täydelliseen yhtenäisyyteen, vaan että käytetään tai voidaan käyttää tiettyjä periaatteita, joita sovelletaan vaalijärjestelmiin. Ja vielä viimeinen huomio ennen kuin joudun poistumaan. Ja haluaisin ehkä sanoa tämän teille. Jos pitää paikkansa, että komission puheenjohtaja suunnittelee nimittävänsä komissaarit niin, että kuulemiset voidaan järjestää vielä tämän vuoden aikana ja parlamentti saattaisi käyttää veto-oikeuttaan vasta tammikuussa, niin meillä on ongelma, joka, josta täytyy tehdä selväksi, koska on tarkoitus, että ulkoturvallisuuspolitiikan korkea edustaja voisi aloittaa tehtävänsä ensimmäinen tammikuuta. Ja meidän täytyy tehdäksi, tehdä selväksi se, että komission varapuheenjohtajan tehtävä ei ole mikään osittainen tehtävä, vaan siihen pyst- virkaan pystyy voi ryhtyä vasta, kun on käynyt läpi koko prosessin, saman kuin mitä sovelletaan muihinkin komission jäseniin. Ja mielestäni voisi olla järkevää, että tämän valiokunnan mielipide saadaan komissionkin korviin niin, että mitään väärin ymmärryksiä ei synny. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro Duffille. Before. Ennen kuin herra Brock poistuu salista, mielestäni on tärkeää tehdä selväksi tämä prosessi, jolla sopimus saatetaan voimaan. Sikäli kun minä olen asian ymmärtänyt, sopimus astuu voimaan ensimmäinen joulukuuta – tämä Tsekin panos hyvin, tulee hyvin nopeasti tässä etsin katseellani niin Tsekin edustaja, jotta hän voisi hieman täsmentää tätä, mutta me olemme nyt vakaasti oikealla tiellä, jotta tämä sopimus astuisi voimaan jo ensimmäinen joulukuuta. Ja meidän toimivaltuuksiamme kuuluu ehdokkaan kuuleminen tämän ulko, ulkoasian ministeriin ehdokkaan kuuleminen, kuten muidenkin komission jäsenten kuuleminen. Eli muodollinen kuuleminen varmaankin tullaan järjestämään – ja sitten ulkoasianvaliokunta tekee tästä muodollisen päätöksen. Eli meidän tulisi varmaankin tämä tässä valiokuntamme kokouksessa vahvistaa tänään. Grazie, Kiitos, Daff. Vielä Guerrero on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos, puheenjohtaja. perustuslaillisten uudistusten hankkeisiin kuuluu yleensä kaksi vaihetta, eli se, että hyväksytään perustuslaki, joka tässä tapauksessa olisi Lissabonin sopimus, ja toiseksi kehitettäisiin lain, perustuslaillista tekstiä, joka tässä tapauksessa vastaa niiden innovaatioiden soveltamista, joita Lissabonin sopimuksessa on. Mutta eivät ongelmat pääty siihen, että sopimus allekirjoitetaan ja se astuu voimaan vaan ne ovat edelleen hyvin monimutkaisia, eli kaikki tämän jälkeen tulevat kehityskulut jo mm, tästä sopimuksesta, joka nyt on siis astumassa ehkä voimaan ensimmäinen joulukuuta. Lissabonin sopimuksessa on sellaisia kehityskulkuja tai elementtejä, joita ei perustuslaillisiin kysymyksiin keskittyvä komission ja sen tulee toteuttamaan, vaan siellä on paljon erilaisia uudistuksia, joita tulevat toteuttamaan eri komission jäsenet. Joten ehdottaisin, että joista, jotkin kysymyksistä, joita tulemme esittämään jäsenehdokkaalle tässä asiassa, niin meidän täytyy pohtia esittävämme näitä samoja kysymyksiä myös muille komission jäsenille, jotka liittyvät kysymyksistä, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksen toteuttamiseen. Ja täällä sanottiin aivan oikein, että kohdat yksi ja kaksi kyselykaavakkeessa, ne voitaisiin ehkä yhdistää, niin että ulkosuhdehallinto ja ulkosuhteista vastaava komission jäsen olisivat yksi lisänäkökohta, jotka koituvat Lissabonin sopimuksesta. Ja mitä tulee sitten tähän vaalijärjestelmän yhtenäisyyteen tai ei-yhtenäisyyteen? Uskon, että on useita elementtejä, jotka liittyvät vaalijärjestelmään, jotka, joita voitaisiin viedä eteenpäin ilman, että puututtaisiin yksittäisten valtioiden päätöksentekoon. Er- esimerkiksi jos Euroopan parlamentin vaalit voidaan pitää kaikissa maissa samana päivänä, tämä on tavallaan kannustin Euroopan unionin missiolle. Ja voisi olla vaaliluetteloita, joissa olisi ehdokkuuksia eri maista tai kansallisuuksista ja voisimme ehkä tehdä pieniä uudistuksia, jotka eivät muuta sitä, että viimeinen päätösvalta on jäsenvaltioilla. Ennen kuin annan nyt vastausmahdollisuuden esittelijälle, koska uskon, että minun täytyy tarkastella sitä, voidaanko konsensukseen päästä tai saada aikaan enemmistö näistä kysymyksistä, niin eh, ehkä esittele voi minua tässä korjata, mutta mielestäni minun on sanottava seuraavaa. Ensinnäkin meillä on aikatauluihin liittyvä ongelma, jonka Dafo tiesi, mutta tästä me emme voi päättää, vaan puheenjohtajakokous tekee päätöksen sihteeristöltä tulleiden uutisten mukaan he pystyvät tekemään päätöksen varsin pikaisesti. Mm, voitte tietenkin ilmaista huolenaiheen, mutta emme siis voi tehdä päätöstä. Mitä sitten tulee kysymyksiin, joita valiokuntamme esittäisi, niin mielestäni näytämme olevan yhtä mieltä siitä, että emme tee tavallaan omia ehdotuksia, vaan pyydämme vastauksia tiettyihin painopistealueisiin komission jäsen ehdokkaalta. Ja sisällöistä sanoisin, että ne kaikki liittyvät tavallaan äh, tähän vitoskohtaan ja viiteen kaikkien valiokuntien esittämiin kysymyksiin. Ja oman toimivaltuutemme mukaan käsittelemme tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat Lissabonin sopimusta. Kaikki esiin tulleet kysymykset ovat tietenkin tärkeitä. En tiedä, pitäisikö tässä tehdä jokin tällainen prioriteettilista, tärkeysjärjestyslista, kansallisten parlamenttien välinen suhde, kansalaisaloite ja niin edelleen. Tässä oli monta kysymystä ja lisäsin tähän ehkä vielä esittelijän ehdotuksen. Tässä ei ole mukana menettelyä, jolla voisimme liittyä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Ehkä tämäkin voisi olla yksi kysymys, joka voitaisiin ottaa esiin. Täällä viitattiin myös perusoikeuskirjaan ja tähän liittyviin varauksiin joistakin valtioista. Sitten vaalilaki ja artiklan 255 nojalla meille lankeava oikeus pyytää lainsäädäntö aloitteita. No niin. Jotta nyt pääsemme siis ainakin jonkinlaisen enemmistön, niin annan tässä puheenvuoron vielä esittelijälle. After, uh, after hearing all, all of the, uh... Kuultuani kaikkia arvon kollegoita, niin normaali menettely olisi nyt, että vetäydytään tuonne takahuoneeseen ja ryhdytään neuvottelemaan ja valmistelemaan tätä tekstiä pari-kolme viikkoa. Ja siihen meillä ei nyt ole, ole aikaa, joten yritän tässä toimia hieman poikkeuksellisesti ja koota yhteen tämän keskustelun nopeasti ja ehdottaa muutaman ratkaisun. Ehkä pääsemme konsensukseen sitä kautta nyt, koska vaan meillä on aikamoista aikapaineet. Joten jos aloitan siitä, minkä moni otti esiin liittyen näihin tiedotuskampanjoihin, yhteyksiin kansalaisiin ja niin edelleen. Tästä olen samaa mieltä. Joten kohdan viisi sijaan, joka on aika erityinen, niin yritän laatia tähän sen sijalle tämän uuden kohdan ja ottaa huomioon sen, mitä Andrew ja Shatlin ja monet muut sanoivat. Niin, että meillä on selkeä kohta liittyen tiedotuskampanjoihin ja siihen, millä tavalla Eurooppa tulee lähemmäksi kansalaisia. Mitä tulee sitten tähän vaalilainsäädäntöön? Sitä ei, ei, tämän asian tärkeyttä ei ole kyseenalaistettu, vaan ainoastaan tämän asian muotoilu future uniformity, tuleva eh, yhdenmukaisuus on ehkäpä liian pitkälle menevää. Joten minä puhun Andrewn kanssa, hän on asiantuntija ja ehkäpä pyytäisin sinua eh, ehdottamaan uutta eh, sanamuotoa, jonka sitten esittelin teille. Ja sitten lähetän sen teille vielä tänään. Ja sitten voimme käydä lyhyt, lyhyet epäviralliset neuvottelut vaikka puhelimitse ja sitten saamme tämän lopullisen version huomenna aamun mennessä. Joten tässä tekisin Andrewn kanssa yhteistyötä, jotta saisimme tähän jotain hieman yleisempää ja ilman tätä sanaa uniformity, yhtenäisyys, joka ehkäpä herättää ristiriitoja. Mitä tulee kohtiin yksi ja kaksi, niin huomioin tuossa alussa että ehkäpä numero kakkosen pitäisi olla, tulla ensin. Ja monet teistä sanoikin, joten siirretään näiden paikkoja, joten aloitamme numerolla kaksi. Sitten vielä yksi kysymys. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Olen samaa mieltä herra Shoplin kanssa siitä, että meidän pitäisi ehkä aloittaa hieman jollain yleisemmällä. Aloittaa visiolla eh, Euroopan unionin tulevaisuudesta. Joten jos me aloitamme tästä kohdasta kaksi ja lisäämme sinne yhden virkkeen, niin, että se ei ala heti toimeenpanon yksityiskohdilla vain tällaisesta yleisemmästä kuvasta, vaikkakin komission jäsenen ehdokkaalla tulee olemaan mahdollisuus puhua tästä asiasta monenkin kertaan näissä yleisissä kysymyksissä, koska hänen tulee puhua omasta roolistaan ja painopisteistään. Mutta aloitetaan hieman yleisemmällä ja sitten tästä hänen visiostaan Euroopasta. Ja sitten lisäämme tästä globaalista sopeuttamisesta virkkeen niin, että meillä on kaksi tällaista yleistä virkettä ja sen jälkeen siirrymme sitten toimeenpanon yksityiskohtiin. Sitten ulkosuhteiden hallinta. Ja se on osa perustamissopimuksen toimeenpanoa, mutta se on niin tärkeää, että se pitää ottaa erikseen. Joten meillä olisi ensimmäinen kysymys, joka ensimmäinen kysymys ja ensimmäinen prioriteetti, joka alkaisi jollain yleisellä komissioehdokkaan tulevaisuuden visioista ja perustamissopimuksesta. Toinen liittyy globaaliin yleiseen arviointiin ja sitten sen jälkeen siirrymme toimeenpanokysymyksiin. Sitten Toinen kysymys liittyisi Euroopan unionin ulkosuhdehallintaan, kolmas liittyisi tähän ää, äh, informaatiotiedotuskampanjaan ja äh, unionin läheisyyteen kansalaisiin. Neljä liittyisi Tukholman ohjelman toimeenpanoon ja sitten viidennessä äh, tutkittaisiin tätä vaalilainsäädäntöä ja tähän pyydän Andrewlta apua. Joten luon, kirjoitan nämä uusi, uudet viisi kysymystä tänään ja lähetän ne teille sitten kommentoitaviksi ja jos joku teistä haluaa ottaa minun yhteyttä, tehkääpä se joko puhelimitse tai sähköpostitse tänään, niin että tänä iltana voisimme päästä vielä konsensukseen ja sitten voisimme olettaa saavamme kantojemme vastaavat kysymykset, koska meillä ei ole aikaa keskustella tästä enää tai äänestää, jos olen oikeassa. Näin taitaa olla. Jos teillä on tähän ehdotukseen jotain kommentteja, niin toki kuulisin ne mielelläni. Kuten sanoin, täällä oli myös muitakin tärkeitä asioita liittyen muihin asioihin, jotka esimerkiksi puheenjohtajamme otti esiin liittyen, äh, valmistelu, äh, liittyen ihmisoikeus äh, yleiskirjaan ja niin edelleen yleissopimukseen. Ja sitten oli muitakin asioita liittyen perusoikeuskirjaan, ja mitä seuraamuksia sillä tulee olemaan tulevaisuudessa ja mitä tulee Kroatiaan. Ja, niin tähän vain pieni huomautus. Minä uskon, että tässä tulee käymään ihan niin kuin aikaisemmissa liittymisissä. Jäsenvaltiot, kun he neuvottelevat eurosta, saivat asettaa tiettyjä opt-outteja, mutta uudet jäsenvaltiot, jotka halusivat tulla tähän kerhoon, heille ei annettu enää mitään optautteja, vaan heidän piti hyväksyä ne säännöt, joita oli annettu, eikä meille annettu mitään oikeuksia keskustella euroalueesta ynnä muuta. Joten olettaisin, että tämä tulee olemaan tilanne myös Kroatian kohdalla ja uusien jäsenvaltioiden kohdalla, jotka liittyvät Euroopan unioniin. Heidän täytyy hyväksyä kaikki säännöt. Joten optautteja Puola, Tsekki ja Iso-Britannia opt perusoikeuskirjassa selvä, mutta ei enää muille maille. Otitte esiin tämän tärkeän kysymyksen. Se on symbolisesti tärpe, tärkeä, koska kyllähän me tiedämme, että, että nämä pöytäkirjat on laadittu vain hillitsemään tiettyjä pelkoja. Mutta en minä usko, että tätä tähän voisi ottaa mukaan. Ja jos se sitten tulee esille suullisessa keskusteluissa komission jäsen, jäsenehdokkaan kanssa, niin se riittänee. Te otette esiin tärkeitä asioita, jotka varmasti voidaan esittää tässä suullisessa kuulemisessa. Ja haluaisin muistuttaa teitä, että se mikä on erittäin tärkeää, vastaaminen kaikki näihin kysymyksiin, ne valmistellaan kirjallisesti, hänellä on paljon aikaa miettiä ja muotoilla kivoja, nättejä virkkeitä mutta tärkeää on se, että me otamme esiin sitten nämä kaikki tärkeät asiat ja otamme esiin uusia asioita ja katsomme sitten siinä suullisessa kuulemisessa, kuinka komission jäsenehdokas niihin reagoi. Ja minusta on tärkeää, että hän saa vastata myös näihin yleisiin kysymyksiin, kun hän puhuu yleisistä visioistaan, unionista ja toimielinten välisistä suhteista ja hänen painopisteistään, niin monilta osin hän äh, saattaa äh, täyttää meidän, ei ainoastaan uteliaisuuttamme, mutta myös äh, sen, mikä liittyy meidän vaatimuksemme unionin kehittämiseen, joten meidän täytyy sitten katsoa, mitä me siinä e, toimimme ja esitämme. Mutta me haluamme nähdä realiteettina paikan päällä, millä tavalla tämä kyseinen henkilö reagoi kysymyksiin. Me haluamme nähdä myös, millä tavalla hän on valmistautunut. Siitähän siinä on kysymys. Joten vielä yhteenvetona. Esititte monia tärkeitä asioita, mutta meillä ei ole tilaa ottaa kaikkea mukaan. Valmistelen nämä viisi kysymystä. Ja jos teillä on jotain muuta kommentteja tai ehdotuksia, niin kuulisin ne mielelläni nyt niin, että voin sitten mahdollisesti huomioida ne, kun tänään iltapäivällä valmistelen näitä viittä uutta kysymystä. Kiitos. Possiamo ritenere che ci sia un consenso. Konsensus näistä Sarkovskin ehdotuksista varmasti on syntynyt. Näyttäisi olevan näin. Joten nyt meidän pitää kiittää esittelijää laajasta työstä. Todella arvostamme sitä tarkkuutta, jolla hän on nämä ehdotuksensa tehneet ja sitten vastannut näihin kysymyksissä esiin tuleisiin kohtiin. Nyt periaatteessa olemme päässeet kokouksemme loppuun. Nyt pitää enää tiedottaa teille seuraavien kokousten ajankohdat. 30. marraskuuta 15.18.30 on seuraava varsinainen kokous ja sen jälkeen tiistaina 1. joulukuuta kello 9. Meillä on kuitenkin yhteiskokous Live, Juri ja meidän valiokuntamme välillä, jotta laadimme Tukholman ohjelmasta yhteisen päätöslauselman ja kokous on 12. marraskuuta 14.15 Brysselissä. Siis kello 14 alkaa.